Genau. So. Guten Morgen, good morning, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf äh, als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses. Hyvää huomenta, tervetuloa talousarvio- ja talousarviovalvontavaliokunnan valvontavaliokunnan yhteiseen kokoukseen, joten toivotan molempien valiokuntien jäsenet tervetulleeksi. Kyse on nyt tässä aamun kokouksessa varainhoitoasetuksesta. Ja ennen kuin annan esittelijöille puheenvuoron, haluan Juta Haugille antaa puheenvuoron, tähän voi tervehtiä myös teitä. Kiitoksia paljon. Tänä päivänä takana on hyvin paljon työtä, varsinkin kaksi kollegaa, mutta tietysti koko kollegoiden joukko, joka on neuvotellut neuvoston kanssa on nyt onnistunut saamaan aikaan onnistuneen lopputuloksen. Meidän tehtävämme täällä tänään on vain yksinkertaisesti budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa yhteistuumin saattaa loppuun keskustelu varanta-asetuksesta. Yhdellä ainoalla äänestyksellä tämä on määrä hoitaa kuntoon. Meillä ei ole niinkään paljon työtä enää, koska suuri osa työstä on tehty jo aiemmin. Tässä yhteydessä voimme kiittää Ingeborg Gresleä ja Enzo Rivelinia erittäin lämpimästi heidän tekemästään työstä. Tunteja, viikkoja ja kuukausia tätä asiaa on jo työstetty. Kiitos heille siitä. Neuvotteluiden tilasta on kuultu kertomus Lisäksi olemme yrittäneet äh, yrittäneet siis äh, pysyä neuvottelutiimin kannoilla. Asiat ovat edelleen nopeasti. On, onneksi nyt äh, työ on saatu hyvinkin pitkälle tehtyä. Viimeinen silaus vielä puuttuu täysistuntovaiheessa. Sitten ollaan antamassa viimeistä silausta, pistämässä pistettä in päälle. Lämpimät kiitokset siis Ingeborgille ja Rivelinille, niin ikään. Ja aplodit suorastaan. Ja, vielen Dank, äh, liebe... Kiitos, hyvä kollega. Kiitos Jutta Haug. Budjetin valvojina me olemme tietysti äh, tarkkoja ihmisiä ja olen tietysti tyytyväinen tähän lopputulokseen. Tässä on saavutettu hyvä tulos ja todella yhdyn näihin Jutan kiitoksiin. Tässä on käyty todella hyvää vuoropuhelua ja on tehty hyvää työtä, pitkällistä työtä ja tietysti jotain vuoropuhelua täytyy vielä käydä ennen asian lopullista äh, kruunaamista, mutta todella haluan teitä kiittää. Tämän parempaan ei olisi voitu päästä ja tässä parlamentti on joutunut tietysti joissakin kohdissa myöntymään, jotta saavutettiin kompromissi ja me olemme muutamia asioita pystyneet yhdistämään toisiin jotta keskipitkän välin rahoituskehykset on voitu ottaa huomioon, joten tämä on paras mahdollinen kompromissi, joka näissä oloissa on voitu saavuttaa. Tämä on todella merkittävä tulos ja tällä voidaan osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että veromaksajien rahoja käytetään entistä tehokkaammin. Totta kai paljon enemmänkin olisi voitu saavuttaa ja tästä keskustelu jatkuu ja tästä asiasta nyt äänestetään vielä. Ja tästähän on, on äänestettävä siten, että vastataan kyllä, ei tai pidättäydytään äänestämästä. Ja ää, sitten nämä ää, muutokset. Dann äh, ja tämän, annoin tämän äänestysmenettelyn teille nyt vain tiedoksi, jotta kaikki voivat ottaa huomioon. Ja suunnitelman mukaan Tämä on tarkoitus hyväksyä tai äänestää täysistunnossa tiistaina 23.10. mikäli ja tältä osin mikään ei ole siis muuttunut. Ja meillä on tämän myötä saavutettu sitten merkittävä lainsäädännöllinen tulos ja tässä valiokuntamme on tehnyt paljon työtä ja tietysti Rova Gressle ja herra Rivellini ovat tässä tehneet todella paljon työtä ja haluan kiittää teitä vielä kerran lämpimästi ja yhteistyö erityisesti Ingeborg Gresslen kanssa on ollut todella hyvää näissä neuvotteluissa. Hän on hyvin taitavasti neuvotellut neuvoston kanssa ja ilman näitä taitavia esittelijöitä ja neuvotteluita emme olisi saaneet asiaa näin hyvään päätökseen. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijöille, mikäli Rova Gressle tai herra Rivellini haluavat tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron. Inge Gressle aloittaa. Ole hyvä. Ich bin misstrauisch. Lasst gut sein. No, minä aina suhtaudun epäileväisesti tällaisen kehuin, mutta joka tapauksessa haluan siinä kiittää yhteisesittelijä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana työssä, mukaan luottuna puheenjohtaja tai puhemiestä Iljana, joka johti sovittelua. Lämpimät kiitokset kaikille myöskin komission ja neuvoston työntekijöille, juristilingvisteillekin, jotka kesän aikana tekivät työtä, ylimääräistä työtä, että asia saatiin hoidettua. Kiitoksia, kiitoksia kaikille myöskin riittävästä motivaatiosta, innosta tehdä työtä. Täysistuntokeskustelussa meidän täytyy voida sanoa, että olemme saaneet kaiken, mitä halusimmekin kansalaisten nimissä eurooppalaisen hallinnon osalta ja jäsenvaltioiden hallinnon kautta. Loppujen lopuksi varanta asetus Pilari osoittaa, että parlamentti todellakin voi tehdä yhteistyötä. Ja tämä on minusta hyvä uutinen. Myöskin se, mitä parlamentin hallinto nyt pyrkii saman aikaan. Yhdessä kohtaa on lisätty tekstiin yhteisiä lausumia, ja myöskin yksipuolisia lausumia. Mitä näihin yksipuolisiin julistuksiin tulee? Koskaan ei ollut kyse siitä, että ne jaettaisiin suurelle yleisölle. Muistan vielä keskusta, mitä tuolloin käytiin, ja uhkana oli, että neuvostolle haluttiin vain osoittaa, mihin yksipuoliset lausumat voivat osoittaa, voivat johtaa viittasin nyt siihen, että yksipuoliset lausemat eivät koskaan ole hyväksytty tapa toimia. Siksi ei pitäisi nyt antaa sellaista mielikuvaa suuren yleisön suuntaan, että yhteisen tekstin yhteydessä olisimme samaa mieltä myöskin näistä yksipuolista lausumista. Emme koskaan ole suostuneet tällaiseen menettelyyn, olemme eri mieltä. Parlamentti täytyy selväksi myöskin näiden yksipuolisten lausumien osalta, todetaan tämä myöskin kirjallisesti, että mitä tulee 85,9 miljoonaan euroon, jonka Belgian valtio antoi rakennuspolitiikkaa varten, katsoin, että nämä varat tulisi pitää artiklassa 18 varantoasetuksessa, eli External Assigned Revenue-otsakkeen alla. Tämä summa rahaa, joka meidän täytyy säästää tulevina vuosina parlamentin kiinteistöpolitiikasta, on todellakin säästettävä, koska muuten tämä raha annetaan takaisin jäsenvaltioille sitten, kun varantoasetus on astunut voimaan. Ja eihän tämä ole tällainen käy päinsä, joten meidän täytyy ilmaista kantamme tähän myöskin juridisesti katsottuna. Nyt tätä on hieman vaikea käsitellä. Monika Holmeier on vastuussa kiinteistöpolitiikasta, on tehnyt hyvin paljon muutoksia onnistunut saman parlamentin äänen kuuluviin. On selvää, että 85,9 miljoonaa euroa kuuluu vanhaan järjestelmään. Kiittäisin nyt kaikkia lämpimästi. Uskoakseni tulos on erittäin hyvä ja olisi tärkeää, että myöskin alakohtaisiin asetuksiin ja sääntöihin tämä hyvä sopimus sitten heijastuu puolestaan sitten, kun sen aika on. Ja, vielen Frau Gressle. Kiitos Rouva Gressle. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Rivellinille. Ole hyvä. Ma non credo che debba aggiungere molte altre. En usko, että minun pitää tähän lisätä paljoakaan. Haluan vain kiittää omastakin puolestani kaikkia. Tämä on hyvin pitkän työn takana ollut työ ja Kressler erityisesti on joutunut tässä puolustamaan parlamentin kantoja ja olen nähnyt, että kollegat myös muista poliittisista ryhmistä ovat tehneet hyvää yhteistyötä tässä asiassa näinkin vaikeina aikoina. Ja he ovat puolustaneet parlamentin kantoja. Ja samanaikaisesti tavallaan myöskin puolustaneet kansalaisten kantoja. Gressle puhui näistä yhteisistä julistuksista ja kompromisseista, joita meidän piti tehdä. Tämä työ on sellainen, että se osoittaa, että kaikki jäsenet eri ryhmistä ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Ja sitten viimeisenä haluaisin vielä kiittää Inga erityisesti. Hän todella on erityinen nainen ja hän on todella erittäin hyvä henkilö. Komissio parlamentti varmasti muistavat hänet tästä erinomaisesta työstä. Ja, vielen Dank. Wir haben die Stellung... Kiitos. No, olemme kuulleet esittelijöiden puheenvuorot. Mitään muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, niin voimme äänestää asiasta. Mutta herra Odi vielä, olkaa hyvä. Kiitos. Äh, herra puheenjohtaja, tämä on todella tärkeä äänestys tässä äh, nyt, jos ei ole äänest- äh, näitä monikielisyyssääntöjä kunnioitettu. Jos näin ei ole tapahtunut, niin haluaisin, että tästä esitettäisiin lausuma. Können wir die Frage klären? Voimmeko selvittää tämän asian? Okay. The text are not yep. completely ready. Also ich bin gerade in... No minulle juuri kerrottiin, että tänään joudumme äänestämään tästä lopullisesta tekstiversiosta englannin kielellä, mutta sitten nämä käännöstyöt ovat kesken. Oikeudellinen yksikkö tarkastaa niitä versioita paraikaa, joten tähän hätään emme nyt ole saaneet kaikilla kielillä juristien tarkastamaa tekstiä, joten herra Odin huomio oli aivan oikea. Kirjaamme tämän pöytäkirjaan, se on selvää, mutta ehdotan, että äänestämme nyt kuitenkin. Tästä pitää nyt äänestää, koska muuten emme pääse asiassa eteenpäin, mutta on tärkeää, että tämä kielipolitiikka otetaan tässä huomioon, mutta tällä hetkellä nyt tosiasiat ovat sellaiset, että emme ole saaneet näitä kaikilla kielillä, mutta sitten kun täysistunnossa äänestetään, niin silloin kaikki kieliversiot ovat kyllä saatavilla. No niin, jos teille tämä vain sopii, niin äänestetään nyt asiasta. Otamme tämän herra Odin lausuman tiedoksi ja, ja sitten meidän tulee kuitenkin nyt muodollisesti hyväksyä tämä valiokunnissa, jotta se voidaan hyväksyä sitten täysistunnossa aikataulun mukaisesti, mutta totta kai meidän täytyy äänestää asiasta sitten lopullisesti kaikkien kieliversioiden kanssa ja se tulee sitten täysistunnossa. Ja budjetti valiokunnassa tarvitaan vähintään kahdeksan jäsentä, kontvaliokunnasta kahdeksan. Nämä ovat nämä vähimmäismäärät. Ja lähden nyt siitä, että tämä vähimmäismäärä on saavutettu ja voimme äänestää sähköisesti. Ja nyt kysyn, ketkä äänestävät tästä tekstistä, kuten 12.9.2012 teille on lähetetty tämä ja sitten tämä yhteinen lausuma kiinteistöpolitiikasta ja sitten tämä artikla, eh, johon liittyvät lausumat 1, 11 ja 12. Ja kuka äänestää puolesta? Sähköinen äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Joten äänestys on päättynyt. Ja huomaan, että että hyvin selkeä enemmistö on puolesta, 42 puolesta yksi vastaan, joten tässä vaiheessa haluan vielä ilmaista lämpimät onnen toivotukset molemmille esittelijöille tästä selkeästä äänestystuloksesta. Danken allen Kollegen, Aivan niin. Um Kiitämme kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet työtä ja tulivat myöskin äänestämään ja oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. No niin, kiitos. Sitten viiden minuutin tauko ja sen jälkeen jatkamme kokousta. Dear colleagues. Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme kokoustamme. Hyvät kollegat, nyt jatketaan talousarvion valvontavaliokunnan keskeytettyä kokousta. Rouva Holmajerin lausunto ja sen käsittely on siirretty myöhempään ajankohtaan. Siitä ei tänään keskustella, siispä siirrymme suoraan esityslistan kohtaan 13. Ja tässä kyse on, on tutkimuksesta, kuinka kansalliset parlamentit valvovat talousarvioitaan. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa, että talousarvion valvontavaliokunnan tulisi pohtia, miten me pitäisimme parhaalla mahdollisella tavalla yhteyksiä kansallisiin parlamentteihin ja tehostaisimme näitä yhteyksiä. Tämä olisi hyvä tapa vahvistaa talousarvion valvontaa. Ja me olemme ISM-asian yhteydessä järjestäneet kuulemistilaisuuden ja tähän liittyen haluaisin muistuttaa teitä, että äh, tässä ähm, näissä uusissa äh, valvon, vakausmekanismeissa ja vakausrahastoasioissa, siis ESM ja EVM, äh, tässä käymme edelleen tiivistä keskustelua ja se on nyt vahvistettu, että käydään tiivistä keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa vakausvälineestä ja vakausrahastosta. Ja tällä lausumalla haluaisin antaa nyt puheenvuoron esittelijälle. Thank you, Chairman, but I get the presentation of, uh, of the study itself. Yes. Yeah. I just wanted to give you the opportunity for... Niin halusin vain antaa sinulle tilaisuuden esittää muutaman johdantosanan, mutta katsotaan sitten esityksen jälkeen. No niin, sitten toivotan lämpimästi tervetulleeksi asiantuntijan, joka tulee kertomaan meille tästä tutkimuksesta. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokuntaan. Uh, Um, Kiitos ja hyvää huomenta. Olimme onnekkaita sään suhteen. Eilen ja tänään on satanut. Toivottavasti tämä ei nyt millään tavalla liity siihen, miten tämä aihe menee. Hyvää huomenta Lokesin puolesta. Hän työskentelee Blomeen Sansissa ja omasta puolestani ja myös One World Trust äh, yrityksen puolesta. Me olemme laatineet tämän tutkimuksen ja ihan lyhyesti esittelen tätä ja sitä, että kuinka tämä tutkimus tehtiin ja mihin me keskityimme. Ja sitten Lukas tässä puhuu joistakin tuloksista ja sitten puhun vielä sen jälkeen päätelmistä. Niin, tavoitteet tällä tutkimuksella olivat se, että katsoimme sitä, kuinka tehokas, tehokkaasti jäsenvaltioiden parlamentit toteuttavat vastuuvapausmenettelyä budjeteissaan ja mitkä ovat hyviä käytänteitä, joita voitaisiin käyttää Euroopan parlamentissa hyödyksi, kun se kehittää omia menettelyjä, vastuuvapausmenettelyjä ja käytänteitä. Ja sitten haluaisimme kehittää joitakin suosituksia tämän pohjalta. Yksi kiinnostavista asioista tähän liittyen on se, että kuinka määritellään tämä tehokkuus tai toimivuus puhuimme parlamentin hallinnon kanssa. Ja tässä on kaksi osaa. Ensinnäkin moitteeton varainhoito ja moitteettomalla tarkoitetaan sitä, että noudatetaan standardeja, alan standardeja, ja siinä pitää olla tiettyä läpinäkyvyyttä, avoimuutta. Ja tällä sitten kasvatetaan luottamusta Euroopan unionin toimielimiin ja laajemminkin. Arvioimme nykyistä politiikkaa käytännössä. Tähän liittyy tämä kertomus, jonka kaikki olemme nähneet. Ja meillä oli kymmenen tutkimusta EUn jäsenvaltioista ja yksi EUn ulkopuolelta. Katsoimme Tsekin, Tanskan, Saksan, Viron, Espanjan, Suomen, Ranskan, Alankomaiden, Puolan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kanadan tilannetta. Ja tietysti maailman hyvin laaja. Tähän olisi voitu ottaa mukaan paljon muitakin maita, mutta meillä oli tärkeää tutkia tällaista lisäosiota tai lisämaata, jota voitaisiin vertailla eurooppalaisiin maihin, ja Kanada oli hyvä maa tässä suhteessa. Ja sitten tutkittiin sidosryhmien palautetta kaikissa EU-maissa. Ja tässä keskitettiin parlamentteihin ja edustajiin. Ja sitten teimme komparatiivisen analyysin tältä pohjalta. Yksi asia, joka oli selvää meille hyvin pian, oli se, että on paljon haasteita, kun pyritään vertaamaan sitä tapaa, jolla parlamentit käsittelevät omia budjettejaan parlamenttien menot eivät ole järjestettynä samoihin, samoihin kat- kategorioihin tai luokkiin. Eli jos katsotaan tässä esimerkiksi tätä kolmatta saraketta Saksaa, tässä sinisellä näkyy ne menot, jotka koituvat edustajien menoista, ja tämä on hyvin eri osu, tai eri kokoinen osuus sitten Tanskassa – Onko tehokkaampaa se, että edustajat saavat vähemmän varoja ja sitten henkilöstö- ja hallintokulut ovat suurempia vai miten tämä toimii? Ei ole mahdollista tästä vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska perinteet maissa ovat hyvin erilaisia ja nämä jaot ovat erilaisia. Eli haaste tässä vertailuanalyysissä oli se, että kuinka sitten sovitetaan yhteen nämä eri järjestelmät ja myöskin se, miten budjetit ja nämä tilinpäätökset esitetään eroavat eri maissa. Ja myöskin poliittiset, poliittinen ja käytännöllinen budjetin valvonta on hyvin erilaista eri maissa. Ja tämä liittyy sitten maiden erilaisen historialliseen tilanteeseenkin. Tämä on vaikea vertailla. Tässä vaiheessa annan Carmenille puheenvuoron ja sitten palaan vielä myöhemmin näihin suosituksiin. Uh, Yksi kysymyksistä, jota esittimme, oli se, että minkälaisia tarpeita niillä on tämän vastuuvapausmenettelyn osalta. Aivan kuten näette, lähes kolmannes vastaajista pitäisi hyvänä sitä, että vaihdettaisiin parhaita käytänteitä tämän asian osalta. Ja tässä näkyy myös tämä palaute ja uudistusten tarve. Ja aivan kuten Michael sanoi, tässä näkyy myös näiden tavoitteiden saavuttaminen, ei se, että pyritään takaamaan jonkinlainen varainhoito ja myöskin edistämään näiden parlamenttien toimintaa. Eli nämä vastuuvapausmenettelyt vaikuttavat siihen, että kuinka voidaan kasvattaa ähm, näiden instituutioiden no, tai luottamusta näihin instituutioihin. Ja tutkimuksesta tuli esiin muutama asia. Tarvitaan enemmän avoimuutta näissä julkisissa instituutioissa. Tämä on erittäin tärkeä asia joka sitten mahdollistaa sen, että yleinen tai julkisesti pystytään paremmin valvomaan näitä julkisten varojen käyttöä. Eli pitää taata avoimuus. Tämä voi ai- vaikuttaa negatiivisesti parlamenttien maineeseen. Ja on osoitettu se, että se, että kuinka hyvin ymmärretään edustajien työ ja se, kuinka paljon näihin luotetaan, on yhteydessä toisiinsa. Tämä liittyy myöskin sidosryhmien tilanteeseen. Eli sidosryhmien osalta määrittelimme kolme luokkaa. Ensinnäkin sisäiset toimijat, Siinä on edustajat, parlamentin hallinto ja sisäiset tarkastajat. Sitten toinen luokka on ulkoiset institutionaaliset sidosryhmät, eli yksityiset tarkastajayritykset, ylimmät tarkastuselimet ja sitten hallinnon, hallituksen asiakkaat, pääministeri ja muut ministeriöt. Sitten on myös muita sidosryhmiä yhteiskunnassa, jotka eivät ole mukana tässä vastuuvapausmenettelyssä, mutta tämä ulkoinen kanta tähän menettelyyn myöskin vaikuttaa tähän avoimuuteen sillä tavalla, että kansalaiset pystyvät valvomaan ja arvioimaan parlamenttien toimintaa. Eli meillä voi olla ikään kuin katse ulkopuolelta näiden instituutioiden sisälle ja näkymä siitä, että kuinka näitä julkisia varoja käytetään. Aivan kuten sanoin, on kahden tyyppisiä sidosryhmiä, jotka ovat mukana tässä parlamenttien vastuuvapausmenettelyssä, eli on nämä sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Ja me olemme nähneet hyvin erilaisia toimintatapoja kansallisissa parlamenteissa ja ihan muutamia esimerkkejä tästä, jotka osoittavat nämä eri menettelytavat. Esimerkiksi Saksassa Bundestag on erittäin hyvä siinä, kuinka se valmistelee tätä vastuuvapausmenettelyä, koska hyvä, vankka valmistelu voi sitten sillä voidaan välttää tällaisia myöhemmin tulevia ongelmia mahdollisesti. Ja sitten joissakin muissa jäsenvaltioissa ei näin muodollisesti valmistella vastuuvapausmenettelyä. Esimerkiksi Puola ja Espanja ovat esimerkkejä näistä maista. Näillä mailla on hyvin vahva, laajamittainen sisäinen valvontajärjestelmä – joka mahdollistaa sen, että instituutio voi tunnistaa ja hallita riskejä sellaisessa vaiheessa, että korjaavia toimia voidaan vielä tehdä. Sitten se, miten nämä ulkoiset toimijat ovat mukana. Esimerkiksi Viron tapaus on sellainen, että tämä ylintarkastuselin laatii vuosittaisen kertomuksen parlamentin äh, budjetin täytäntöönpanosta ja tilinpidosta. Ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan tapaus kannattaa tässä yhteydessä mainita. Se on hyvä esimerkki siitä, että kuinka julkinen paine on johtanut muutoksiin parlamentin budjettijärjestelmässä. Eli parlamentin menot on jaettu kahteen hyvin määriteltyyn osaan, eli operatiiviset kustannukset ja edustajien menot, joita sitten valvotaan eri elin, elimissä. Niin, toivottavasti tämä antoi hieman näkymää. Niin, anteeksi. Niin, kiitos. Toivottavasti tämä antoi hieman näkymää siitä, että minkälaisia tuloksia saimme näistä menetelmistä, kun tutkimme näitä tapaus, tapauksia. Ja sitten päätelminä haluaisin kertoa joistakin hyvistä parhaista käytänteistä, joita määrittelimme ja kuinka voidaan sitten, tai mitä suosituksia voidaan tehdä vastuvapausmenettelyjen osalta. Käyn läpi nämä suositukset yksi ja kaksi ensiksi. Tässä puhuttiin aika pitkään siitä, että mitä haluaisimme, että te saisitte irti tästä tutkimuksesta. Ensimmäinen asia on se, että on paljon hyviä käytäntöjä. Carmen puhui tästä hieman. Ja tässä kertomuksessa on paljon enemmän siitä. Eli voidaan todellakin saada paljon tietoa tästä yhteisestä tiedon vaihdosta. Ja on hyvä, että ollaan perillä siitä, mitkä ovat hyviä tällä hetkellä käytössä olevia toimia, toimintoja. Sitten toimen, toinen viesti, joka tästä voidaan vetää, on se, että ei ole tarpeeksi ulkoisia tekijöitä mukana sidosryhmien puolelta. Eli ensimmäinen ryhmä sidosryhmiä on tällaiset institutionaaliset sidosryhmät, jotka ovat osa järjestelmää monissa maissa, tai esimerkiksi Euroopan unionin tapauksessa tilintarkastustuomioistuin on tässä mukana. Ja sitten on myös kuitenkin olemassa enemmän painetta avoimuuteen, eli yleisö pystyy käyttämään tai analysoimaan lukuja paljon paremmin tänä päivänä. Niillä on enemmän välineitä tällaiseen käytössä. Ja sitten kolmas viesti tästä on se, että tarvitaan vankkaa järjestelmää budjetin valvonnassa, joka luo luottamusta. Eli jos on erilaisia kysymyksiä tai epäselvyyksiä näistä menoista, niin niihin pitää pystyä vastaamaan, koska erilaisia valvontamenettelyjä on jo tehty tähän mennessä. Eli nämä muodostavat tämän ensimmäisen suosituksen sitten toinen suositus olisi se, että käytettäisiin todellakin näitä hyö- tietoja hyödyksi, jotta sitten voitaisiin tehdä budjetista paremmin saatavia ja myöskin avoimempia. Ja sitten tarvitaan laajempaa asiakirjapohjaa, jotta tähän voidaan päästä. Ja jotkut jäsenvaltioiden kokemukset ovat osoittaneet, että kun pyritään, pyritään edistämään vastuuvelvollisuutta ja otetaan tähän tällaisia itsenäisiä tekijöitä mukaan, niin siinä on, siitä on paljon hyötyä. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi julkinen paine on luonut tällaisen järjestelmän. Ja yleisesti tämä on tehnyt hyvää parlamentille järjestelmille. Se on saanut enemmän luotettavuutta. Lisäksi pitäisi jatkuvasti kouluttaa ihmisiä ja ottaa mukaan tämä vastuuvapausmenettely. Kertomuksesta käy tämä paremminkin esille. Me olemme puhuneet ulkoisten asiantuntijoiden mukaan ottoa Ja myöskin olemme puhuneet siitä, että pitäisi ottaa tämä ylintarkastuselin, eli EUn tapauksessa tilintarkastustuomioistuin mukaan ja myöskin riippumaton yksityinen tarkastaja mukaan. Ja sisäisellä tarkastajalla pitäisi olla keskeisempi rooli. Yksi asia, joka oli kiinnostavaa tässä tutkimuksessa, oli se, että suurin osa tarkastajista antoi suosituksia Ja tietysti on sitten hyödyllistä myös seurata, että kuinka nämä suositukset otetaan huomioon tulevina vuosina. Avoimu, avoimuus ö, liittyy siihen, että pitää tietysti tuo, tuottaa vuosittainen tilintarkastuskertomus ja myöskin konsolidoitut vuosittainen toimintakertomus. Ja olisi hyvä, että tässä olisi todella ulkoisti, ulkoisia asiantuntijoita mukaan ja myös ei-hallitu, ei-valtiollisia toimijoita, jotka antaisivat neuvoja ja todella luottamus tässä, näillä toimilla sitten saadaan kasvamaan. Sitten menen ihan loppuun tässä, eli tämä muodollinen vastuuvelvollisuusmenet, äh, vastuuvapausmenettely – on tärkeää. Kansallisissa parlamenteissa toimitaan hyvin eri tavoin. Joillakin on hyvin muodollinen menettely ja sitä pidetään hyvänä, koska he voivat sitten osoittaa, että missä mennään, kun valvotaan budjettia. Ja sitten joillain parlamenteilla on epämuodollisempi menettely. Es- esimerkiksi Espanjan esimerkki ja Tsekin tasavallan ja Puolan esimerkit ovat sellaisia, joita voidaan tarkastella. Tämä ei tarko- tarkoita sitä, että tässä esiin nousee kysymys varojen käytössä, mutta on kuitenkin vaikeampi tutkia ja valvoa, kuinka näitä julkisia varoja käytetään. Eli näitä tähän todellakin kannattaa puuttua. Kiitos. Kiitos herra Hammer ja rouva Lopez Fernandes tämän tutkimuksen esittelystä. Tästähän oli saatu varsin kiintoisia tuloksia ja varmasti jotkut kollegat haluavat tähän ottaa kantaa. Gerben Jan ensimmäiseksi. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Hammerille ja Rova Lopes Fernandesille tästä esittelystä. Viimeisin suosituksenne oli, että avataan ikkunat. Tämä on erittäin hieno johtopäätös tästä tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen laatiminen on auttanut meitä itseämmekin tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyjämme ja sitä tapaa, jolla pidämme huolta omasta taloudestamme ja otamme itse vastuutomista menoistamme. Täytyy muistaa koko tämä keskustelu, pitäisikö parlamentin antaa vastuuvapaus itselleen ylipäänsä. Uskoakseni tähän ei ole muita vaihtoehtoja. Oli hienoa havaita tutkimuksien perusteella, että kaikissa jäsenvaltioissa ja Kanadassa toimitaan aivan samalla tavalla, mutta avoimuus on aivan eri luokkaa kuin meillä. Vertailut eri jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin välillä osoittavat, että me hoidamme työmme suhteellisen hyvin avoimuuden osalta ja menettelyiden osalta. Olemme jäsenvaltioihin verrattuna keskitasoa ja ylipäänsä sen suhteen, miten me hoidamme vastuuvapausmenettelyä niin ikään. Tutkimuksissa on lukuisia kohtia, jotka osoittavat, että me voimme kyllä parantaakin vastuuvapausmenettelyämme. Muutaman huomautuksen haluaisin tässä suhteessa esittää. Um, Yksi ensimmäisistä kaavakuvistanne osoitti, mitkä osapuolet ovat mukana vastuuvapausmenettelyssä. Johtopäätös on, että tämä on hyvinkin pitkälti sisäpiirin hommaa. Ja kun tarkastelemme äänestäjiämme, äänestäjät ovat täysin tämän menettelyn um, ulkopuolella. En sano että täysin kuvasta ulkopuolella, mutta äänestäjillä ei ole riittävästi tietoa, että he ylipäänsä voisivat seurata vastuuvapausmenettelyä. Tämä on yksi tärkeä elementti. Herra Hammer puhui siitä, että ikkunat pitäisi nyt avata. Minä katson, että avoimuuden puute on asia, johon meidän täytyisi suhtautua erittäin vakavasti. Vielä muutama elementti. Kun katsomme omia menettelyitämme, niin tietystikin meillä on sisäinen tilintarkastaja, mutta hänen kertomuksensa eivät ole julkisia. Esittelijällä on erittäin läheinen työskentelysuhde sisäisen tilintarkastajan kanssa ja hyvin pitkälti on riippuvaista siitä tavasta, jolla esittäjä tekee yhteistyötä sisäisen tilintarkastajan kanssa – mihin johtopäätöksiin sisäisen um, tilintarkastuksen osalta tullaan. Minun mielestäni tässäkin voitaisiin olla paljon avoimempia uh, sisäisen tilintarkastuksen suhteen. Mutta tämä on um, joka tapauksessa uh, vain ja ainoastaan sisäinen tilintarkastus. Um, Tietystikin uh, tilintarkastus tuomioistuin tekee tehtävänsä. Osa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta on parlamenttia koskeva osa. Parlamentin osalta tehdään muutama pistokoe ja siitä mainitaan parin rivin verran, mutta tarkemmin ei saa sieltäkään tietoa tuosta vuosikertomuksesta. Tämäkin on osaltaan avoimuuden puutetta tässä parlamentissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niin jossakin muissakin maissa, joita tutkimuksessa tutkailtiin, on parlamenttikin osalta täysin on julkista tietoa. Tätä voitaisiin pohtia pelkästään täällä valiokunnassa, um, mutta vain, niin mutta myöskin puhemiehistössä. Toinen esimerkki yhdistyneestä kuningaskunnasta. Uh, Silti suoritetaan myöskin ulkoinen tilintarkastus. Uh, Joidenkin tahojen tässä parlamentissa saattaisi olla vaikea sulattaa tällaista ajatusta, mutta mikäli haluamme ottaa vakavasti työmme vastuuvapausviranomaisena, me tarvitsemme aina silloin tällöin um, myöskin ulkoisen tilintarkastuksen, jonka suorittaa jokin riippumaton toimija. Ei minua haittaisi millään tapaa, mikäli parlamentin toimikauden puolivälissä suoritetaan sen laajamittainen ulkoinen tilintarkastus ja käytäisiin läpi kaikki parlamentin kirjanpitoasiakirjat. Um, Kanadassa uh, toimitaan juuri näin. Ja Kanadassa tuon ulkoisen tilintarkastuksen tulokset myös julkistetaan. En minä sano, että kaikki pitäisi julkistaa, mutta vähintäänkin tämän, tämän valiokunnan jäsenten pitäisi voida tarkemmin seurata ulkoisen tilintarkastuksen kautta parlamentin tuloja ja menoja. Tällä hetkellä on hyvin vaikea saada selkoa siitä, miltä tilintarkastus miltä parlamentin tilit näyttävät. Parlamentin puhemiehen roolista tai puheenjohtajan roolista. Tässä kertomuksessa ei paljonkaan tähän viitata parlamentin puhemiehen roolin pitäisi olla laajempi. Ei sen pitäisi pelkästään rajoittua täysistunnon johtamiseen, vaan puhemiehellä pitäisi olla myöskin vastuuta, ja puhemiehen pitäisi olla vastuu pilkolluvalien parlamentin tuloista ja menoista. Tämä olisi tärkeä rooli, joka parlamentin puhemiehellä voisi olla. Minä en edelleenkään ymmärrä, miksi meidän parlamentissamme puhemies ei ole henkilökohtaisella tasolla mukana vastuunvapausmenettelyssä. Miksi? Meillä ei ole julkista täysistuntokeskustelua, jossa mukana olisi parlamentin puhemies. Keskustelussa puhemies voisi puolustaa parlamentin menoja. Minun mielestäni tämä voisi olla yksi toimintatapa tulevaisuudessa. Tämä lisäsi vastuun ja tilivelvollisuutta ja puhemies olisi mitä suurimmassa määrin vastuussa siitä tavasta, jolla parlamentti toimii. Lopuksi puheenjohtaja, hienoa, että um, tällaisia tutkimuksia saadaan. Minulle on kerrottu, um, että uh, Herra Hammerin ja Rova Lopesin kaltaisten henkilöiden on hyvin vaikea saada asianmukaista tietoa, koska hyvin vähän tutkimuksia on uh, tehty tästä aiheesta, uh, joten perustana käytän yleensä um, tutkimuksia tai kyselyitä. Minun kysymykseni teille on seuraava. Tuntuu, tuntuuko teistä siltä, että että vastuuvapautta koskevan tiedon puute on suuri ongelma, vakava ongelma. Uh, Tutkimuksen laatiminen ei vielä riitä sinänsä. Tästä eteenpäin täytyy pohtia, miten me suhtaudumme näihin tuloksiin. Nähdäkseni on riittävästi syitä tarkastella meidän omia menettelyitämme erityisestikin avoimuuden puutteen osalta. Pyytäisinkin, että te puheenjohtaja nyt tarttuisitte tähän haasteeseen ja tekisitte jotakin ehdotuksia valiokunnallemme sen osalta, miten me jatkamme nyt, kun olemme saaneet tämän tutkimuksen tulokset ja käyneet sitä lyhyttä keskustelua. Tästä voitaisiin keskustella puhemiehistön kanssa ja myöskin parlamentin puhemiehen kanssa henkilökohtaisesti ja voisimme yhdessä pohtia, minkälaisia ehdotuksia voisimme tehdä lähitulevaisuutta silmällä pitäen niin, että merkittävällä tavalla voisimme parantaa vastuuvapausmenettelyitämme. Kiitos. Kiitos. Kollega Kerbendi, olen varma, että tämäkin on taas sellainen ehdotus, joka lisää meidän suosiotamme parlamentin puhemiehistössä. No. Ja ehkäpä puheenjohtajan kabineteissakin istuvat täällä keskustelujamme seuraavat. No, tämä nyt ei ehkä niin vakavasti ollut sanottu, mutta nyt on todellakin hyvä hetki tarkastella tilanteita jäsenvaltioissa ja katsoa, mitä me voimme oppia niiltä ja mitä kansalliset parlamentit voisivat oppia meiltä ja tämä auttaa meitä kehittämään omia työmenettelyjämme. Joten kiitos tästä puheenvuorosta. En nyt halua tätä kommentoida sen enempää, mutta koska nyt sanoit, kutsuit minua valiokunnan puheenjohtajaksi, niin minä kyllä tässä teen kaikkeni, jotta budjetin valvontamenettelyt paranisivat. Tähän olen sitoutunut ja tästä varmasti voin puhua myöhemmin lisää, mutta nyt valiokunnan muut jäsenet haluavat vielä käyttää puheenvuoron Inge Gressle seuraavaksi. Kiitos tästä tutkimuksesta. Täytyy myöntää, että en ole sitä vielä lukenut, mutta aion perehtyä siihen huolellisesti, koska jos tällaisia tabuja rikotaan, niin pitää tietää miksi ja minkä takia ja miten. Joten varmasti luen tämän suurella tarkkaavaisuudella, kunhan minulla on aikaa. Ja kollega Gerbrandille haluaisin sanoa pari sanaa. Nythän ei ole niin, että me emme, emme huolehtisi parlamentin budjetista, mutta totta kai tarkastamme parlamentin budjettia paljon huolellisemmin kuin muita, mutta Ehkä me emme aina tee oikeita asioita, koska meillä ei ole oikeaa tietoa. Ehkä meidän tulisi budjettimenettelyn erikoispiirteitä ottaa paremmin huomioon ja nämä erikoispiirteet sitten ovat juuri sellaisia, että viranomaiset ovat entistä kauempana päätöksenteosta. Ja tässä budjettivalvontavaliokunnan jäsenillä on entistä vähemmän vaikutusvaltaa ja päätöksentekovaltaa. Jos nyt tarkastelen budjettilainsäädäntöä, niin varainhoitoasetus on hyväksytty ja tämä osoittaa sen, että täällä toimijoilla ei ole valtaa tehdä budjettipäätöksiä. Myöskään komission, ei ole valtaa, tai komissiolla ei ole valtaa tehdä näitä varainhoitopäätöksiä. Ja juuri tämä lykkääntynyt kuulemistilaisuus, niin tässä pitäisi juuri tarkastella, miten poliitikot todella vaikuttavat budjettipäätöksiin. Tämä olisi kiinnostava Asetus on hyvin selkeä ja tässä virkailijat ovat päävastuussa. Pääsihteeri on päävastuuviranomainen ja hän myös allekirjoittaa kaikkia. Hän voi kirjoittaa allekirjoittaa kaikki, kun hänellä on tarvittavat tiedot päätöksentekoa varten. Ja sitten, ja juuri äh, näinhän tämä menettely menee, ja kysymyshän nyt kuuluu, että kun olen tässä esittelijänä ollut budjettivalvontavaliokunnassa ja minu, minua aina häiritsee tämä kysymys, miten saisin politiikoille enemmän päätäntävaltaa ja myös enemmän sananvaltaa ylipäätään näissä budjetti, budjettiasioissa. Ja, ja myös alueellisissa parlamenteissa olen ollut mukana ja, ja tiedämme, miten tämä käytännössä menee, että parlamentaarikoilla ei välttämättä ole sananvaltaa, mutta suhteessa kansallisiin parlamentteihin voisin sanoa, että meillä on paljon enemmän valtaa ja me olemme paljon enemmän tässä työssä mukana kuin kansallisella tasolla ehkä onkaan. Ja, ja tästä en, en, nyt kuulin, että italialaiset ovat eh, esimerkiksi ottaneet kantaa johonkin uimaallas kysymykseen ja nämä eh, erot täytyy, täytyy ottaa hyvin selville, koska mehän olemme täällä hyvin erilaisissa tilanteissa kuin kansallisissa, kansallisissa parlamenteissa, joten meillä täytyy olla tarvittavat tiedot käsissämme vastuuvapausmenettelyyn. Ja sitten nämä epäviralliset tiedot, joita saisimme, mistä, missä kohdissa olemme parempia kuin kansalliset parlamentit ja missä huonompia, jos ajatellaan vaikkapa juuri avoimuutta ja sitten tätä budjettivastuuta. Kiitos. Onko nyt joku jäänyt välistä? Enkä ole huomannut kaikkia. Puheenvuoron pyytäjä no ei näytä olevan, joten minäkin haluaisin esittää oman kysymykseni. Minua kiinnostaisi se, miten kun nyt teitte tätä analyysiä budjettivalvonnasta kansallisissa parlamenteissa, niin miten pitkälle pääsitte, jos ajatellaan, miten moni parlamentti jo käyttää tällaista New Public Management-menettelyä? Olemme huomanneet, että lyhyellä tähtäimellä vuositasolla julkinen, julkista budjettimenettelyä ei noin vain muutetakaan, Suurin osa budjetista on henkilöstökuluja ja suuri osa budjetista on ihan tällaisia lainsäädäntöön perustuvia kuluja, sosiaalimenoja ja niin edelleen. Ja monet menot ovat jo lukkoon lyötyjä aikaisemmin, joten niitä ei voi lyhyellä tähtäimellä muuttaa. Ja niinpä olemme sitten kunnallistasolla ja alueellisella tasolla ja myös kansallisella tasolla pyrkineet käynnistämään aloitteita, e, että voitaisiin parantaa resurssien käyttöä, käyttöä ja ottamaan käyttöön tällaista elinkaariajattelua. Tämähän on tavoitteena. Ja nyt haluaisin kysyä teiltä, että oletteko te tutkimuksissanne huomanneet tällaisia eroja, mitkä maat tai mitkä alueet olisivat paremmin edenneet näissä asioissa, että onko joissakin joillakin tasoilla, tahoilla voitu jo ottaa näitä uusia menettelyjä käyttöön ja miten sitten nämä tehokkuus ja toimintamallit on otettu käyttöön, että on voitu ehkä ennakointia paremmin Ähm, har, harjoittaa. Ja tämä meitä kiinnostaa, jos ajatellaan Euroopan talouspoliittisen ohjausjakson ähm, täytäntöönpanoa, miten budjettivajeita voitaisiin välttää ja niistä päästä eroon, niitä äh, kutistaa, joten tämä olisi minulle kiinnostava vastaus. Ja tässä nyt ehkä voisitte kootusti vastata näihin teille esitettyihin kysymyksiin. Okay, I will try. Um... Niin, minä yritän. Niin, tämä viimeinen osuushan olisi, vaatisi tutkimuksen itsessään siitä jo. Mutta pyrin kuitenkin nyt tähän jotakin sanomaan. tämä kysymys siitä, että kysyvätkö edustajat oikeita kysymyksiä, jotta he todella voisivat poliittisesti valvoa budjettia. Ensinnäkin sitä, että kuinka paljon rahaa me haluamme käyttää, mutta myöskin sitä, että onko se käytetty viisaasti. Tämä liittyy tähän kysymykseen, jota otit tässä lopussa esille. Eli kun ajatellaan tätä tulevaa näkymää budjetin osalta ja sen tarkoitusta ja sitä, että asetetaan tavoitteita, eli mitä todellakin halutaan investoinneilla saavuttaa. Ja katsotaan, että se mitä on tehty on oikein, kun ajatellaan näiden instituutioiden roolia muuttuvassa maailmassa. No yksi esimerkki niistä haasteista liittyen myöskin siihen, mitä te puheenjohtaja sanoitte, kun haastattelin parlamentin jäseniä tai parlamentin hallinnon jäseniä Saksassa, jos nyt palaamme tähän diaan, siitä, että tässä näkyy se, että mikä osuus kuluista menee näihin hallintokuluihin. Tämä on Saksassa hyvin suuri osuus ja kiinnostavaa oli se, että tämä kokonaisbudjetti oli hyvän vakaa. Ja se, mitä tapahtuu, on se, että oli paljon muutoksia sen suhteen, että miten rahaa käytetään henkilöstökustannuksiin. Eli kun ajatellaan tätä Euroopan ää, talousvakautta, niin tällä, tässä yhteydessä edustajat saivat paljon vähemmän resursseja kun sitten taas tämä taustatyö, siihen suhtauduttiin eri tavalla. Eli tämä budjetin valvonta, näiden lukujen valvonta, vaikka se olisikin avoimempaa, niin siitä ei kuitenkaan nähdä, että mitä parlamentti oikeastaan tekee, jos otetaan tämä sinun kysymyksesi huomioon. Eli tässä yksi tapa ratkaista tämä asia voisi olla se, että vaikka tämä määräraha tässä kategoriassa olisikin vakaa, niin pitäisi olla tämmöinen eteenpäin katsova kertomus, jossa sitten an, annettaisiin ulkoisille sidosryhmille kuva siitä, että mitä oikeastaan tapahtuu, eli mihin edustajat tai parlamentti keskittyy ja mihin nämä kulut menevät, koska kokemukseni kokouksissa, jossa olin, oli se, että todellakin tarvittaisiin ää, tällaista tällaista näkymää siitä, että mitä tapahtuu ja se, että, että mikä on demokratian hinta ja kuinka paljon sitten voidaan tähän antaa rahaa ja pitäisi paremmin olla selvillä se, että mitä parlamentti oikeastaan tekee näillä varoilla, joita sille on annettu. Eli nämä ehdotukset, joita minulla, minä sain näiden haastattelujen aikana, on se, että meidän pitäisi paremmin pystyä selittämään se, että mihin nämä kulut mene, menevät. Tämä voisi näyttää siltä, että mikään ei liiku tässä, mutta oikeastaan ihmiset ovat kiinnostuneita niistä asioista, jotka ovat heidän kannaltaan tärkeitä. Niin hyvä, että osoitatte tässä tätä aukkoa, joka tässä tutkimuksessa saattaa olla. Eli tämä liittyy siitä, että meidän pitää, liittyy siihen työhön, mitä teemme muiden järjestöjen kanssa. Eli me ehdotamme ja kannustamme avoimuuteen. Ja kun te teette seuraavaa budjettia esimerkiksi viidelle vuodelle, voisitte todellakin ikään kuin kertomuksen omaisesti selittää, että mitä teette ja mihin nämä varat menevät. Eli tämä ehkä auttaisi siinä, että poliittinen keskustelu kulujen hyödyllisyydestä ja käytöstä parantuisi ja voisi, voitaisiin myös paremmin sitten ottaa tämä tehokkuuskysymys esille. Eli se on, tämä on se, mitä pystyisin nyt tässä vaiheessa vastaamaan. Niin, haluatko sanoa jotakin tästä tietojen puutteesta liittyen näihin vastuvapausmenettelyihin? Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä kommenteista, jotka kohdistuvat tutkimukseemme. Herrakin Brandi viittasi tiedon puutteeseen vastuuvapausmenettelyiden osalta yleisellä tasolla. Esitti tätä koskevan kysymyksen. Meidänkin on ollut vaikea saada tätä tietoa käsimme, koska jotkut tapaustutkimukset, jotka kohdistuvat jäsenvaltioiden vastuuvapausmenettelyyn, jotkut näistä ovat hyvinkin suljettuja järjestelmiä ja sisäisiä sellaisia ja niillä saattaa olla menettelyitä tai käytänteitä, jotka liittyvät tiedon julkistamiseen tai avoimuuteen. Ne vaihtelevat maasta toiseen ulkoisia tilintarkastuskertomuksia ja sisäisiä suosituksiakin olemassa. Lisäksi olemassa menettelyitä tai toimenpiteitä, jotka eivät ole suuren luokan toimenpiteitä, että meidän on ollut hieman vaikeaa tietää, missä mennään ja vaikea on ollut saada tietoa. Siksi olemme käsitelleet tai käyttäneet eri välineitä saadaksemme selville, mitä halusimme saada selville. Olemme yhdistäneet erilaisia kyselytutkimuksia ja muita tutkimuksia saadaksemme selville, miten eri käytänteitä pistetään täytäntöön. Okei. Okay. Ja, weitere Wortmeldungen gibt's. Äh, Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten jatkamme pohdintoja, miten tämän tutkimuksen tulokset otettaisiin huomioon tulevassa työskentelyssämme. Kiitos vielä kerran herra Hammer ja rouva Fernando Lopez. Tämä on oikein hyvä, että saamme lisää tietopohjaa keskustelumme tueksi. Kiitos. Ja, ich darf dann dies... Sitten voimme todeta, että tämä esityslistan kohta on loppuun käsitelty ja voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Äh, esittelijäkään ei halua käyttää enää puheenvuoroa, hyvä niin, joten siirrymme kohtaan 14. Kontvaltuuskunnan vierailu Antwerpenissa ja Rotterdamissa. Näissä satamissa vierailtiin 19. ja 20. syyskuuta. Rouva Ivanova oli tässä esittelijänä ja haluaisin nyt kysyä häneltä, haluaako hän käyttää tähän liittyen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Antwerpenin ja Rotterdamin satamat ovat merkittävimpiä yhteisön omien varojen maksajia ja nämä ovat erittäin tärkeitä satamia ja niinpä nämä ovat keskeisiä satamia, kun ajatellaan tullivalvontajärjestelmää ja tullimaksujen keruuta. Tärkeää oli saada tietää, miten nämä satamat toimivat käytännössä ja toiseksi halusimme tietää, miten fyysiset valvontamenettelyt ja asiakirjan valvonta toteutetaan Antwerpenin ja Rotterdamin satamissa. Ja Tietysti meillä oli ihan konkreettisia kysymyksiä, johon halusimme valtuuskuntavierailulla saada vastauksen. Minä olin tässä esittelijänä ja minä haluaisin tietää sitten, saatiinko Herkules-ohjelmasta rahoitusta, miten näitä valvontalaitteita hankittiin, miten ne toimivat, Vuonna 2010 otettiin käyttöön paperiton tullijärjestelmä Antwerpenin satamassa. Ja me luimme tästä ihan lehdistöstä ja me saimme tietoja yrityksiltä, jotka käyttävät näitä järjestelmiä ja laitteita ja he raportoivat, että järjestelmät eivät toimineet asianmukaisesti. Ja tämä johti itse asiassa siihen, että vähemmän eriä tarkastettiin kuin aikaisemmin ja tämä tietysti johti esimerkiksi siihen, että savukeväärennökset pääsivät maahan esteittä, joten tätä tilannetta on syytä kyllä tarkastella huolellisesti. Ja sitten myös ö, politiikkaosaston muistion perusteella ilmenee, ettei mitään erityistä tietoa ole siitä, miten tullimaksuja kerätään Rotterdamissa ja Antwerpenissa. Komissio kerää tietoja ainoastaan valtiotasolta. Ja myöskään satamaviranomaiset eivät pystyneet antamaan meille näitä haluttuja tietoja, joten me sitten luotimme näiden kahden sataman yhteistyökykyyn ja yritimme, yritämme sitten saada näitä lisätietoja vastaavilta satamaviranomaisilta. Ja sitten komission 2011 vuoden vuoden tilinpidon mukaan ja tilintarkastustuomioistuimen mukaan näyttää siltä, että Belgian tulliselvityksessä on joitakin epäselvyyksiä, erityisesti miten perinteiset omat varat on tilitetty EUn budjettiin. Ja tämäkin on kysymys, johon tarvitsemme kyllä lisää selvyyttä, joten tässä ihan lyhyesti minun näkemykseni asiasta. Ja, Dank. Äh. Kiitos esittelijä Ivanova. Ja sitten komissiolta on täällä mukana Tino Egamont ja Katlin Klaas. Tervetuloa. He ovat budjettipääosastolta ja verotuksen pääosastolta. Voisitteko te komission edustajina vala, antaa valaistusta näihin Rova Ivanovan esille ottamiin kysymyksiin? Miten te näette tämän asian ja mitkä asiat komission näkökulmasta ovat tärkeimpiä? Kumpi teistä haluaisi ensiksi käyttää puheenvuoron? Ja. Herr Herra Egamont, olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Puhun oikeastaan lähinnä Belgiasta, koska Belgia on se maa, jonka osalta suoritetaan tarkastuksia komission puolella. On totta, että ongelmia kyllä on tilinpidon osalta. Tulli maksujen kirjanpito takan laskeminen keskitettiin yhteen ainoaan virastoon. Aiemmin näitä oli 57 virastoa. Vuodesta 2007 lähtien tulemaksut on ilmoitettu sähköisesti. Tämä on valtavan suuri yhdistetty palvelu, jonka alkuvaiheessa on ollut hyvinkin paljon ongelmia, koska kyseltäisestä isosta rysäyksestä kerta heitolla. Kukaan ei ollut siihen valmistautunut. Useita tutkimuksia suoritettiin jo vuonna 2008. Ja tämän jälkeen sitten on kaikki maksut tähän päivään saakka tarkastettu. Tietojen luotettavuus ja uskottavuus on edelleenkin suuri ongelma tilinpitojärjestelmän osalta ja myöskin niiden määrien osalta, jotka siirretään sitten Euroopan unionin talousarvioon. Olemme pyytäneet ulkoista tilintarkastusta koko järjestelmän osalta. Kesti jonkin aikaa saada vastapuoli vakuuttuneeksi asiasta, mutta tällä välin on tehty julkinen tarjouskilpailu ulkoisen tilintarkastuksen osalta. Lokakuussa tämä saadaan päätökseen ja sitten valitaan ulkoinen konsultti suorittamaan tätä tutkimusta. Siellä tarkastellaan kolmea seikkaa. Yksi on palautusjärjestelmä, 126 miljoonaa vaadittiin komissiota takaisin. Tätä ei ole suosittu maksamaan ennen kuin nähdään tuon ulkoisen tilintarkastuksen tutkimus, tutkimustulokset. Toinen asia, jota tutkitaan, on tilinpitojärjestelmän luotettavuus ja kolmas seikka sertifiointijärjestelmän toimivuus, ulkoinen tilintarkastaja tai tilinpitäjä ja sen toimet otetaan tarkemman tutkimuksen kohteeksi. Sitten kun ulkoinen tilintarkastus saadaan päätökseen joulukuussa, sitten on määrä saada ensimmäisiä tuloksia. Tässä hieman taustatietoa tullimaksujen perintä ja laskentajärjestelmän osalta. Mitä tarkastusten tehokkuuteen tulee? Tähän täytyy suhtautua hieman epäröiden. Kyse ei pelkästään valvonnan määrästä ja siitä, miten suuri osa tutkitaan. Joissakin maissa virheitä on vain 0,5 prosenttia, mutta mikäli riskien arviointi ja riskiprofilointi suoritetaan asianmukaisesti, mikään ei puhu sitä vastaan, että vain 0,5 prosenttia tarkastetaan. Kyse on yksinkertaistamispyrkimyksistä, helpottamis, tutkimusten helpottamisesta ja niin poispäin. Mutta parempi riskiarviointi on silloin tarpeellista. On huomautettu myöskin jäsenvaltioille, että valvonnan vähentäminen silloin, kun tavaroita ilmoitetaan. Tämä täytyy korvata sillä, että tuli-ilmoitusten jälkeisiä tutkimuksia ja tarkastuksia tehdään paljon enemmän sen jälkeen, kun tuli-ilmoitus on tehty. Täytyy tehdä pistokokeita. Tämä on pelkiä koskevaa tietoa. Alkomaiden osaltakin tarkastusten määrä tai prosenttiosuus on hyvin pieni. Tällä hetkellä on käy, käynnissä valtavan suurta kilpailua näiden kahden välillä. Alankomaat ovat olleet etunenässä yksinkertaistamisessa pyrkimyksissä, ja Belgia on noudattanut tätä esimerkkiä. Belgian täytyy väkisinkin noudattaa alankomaiden esimerkkiä, muuten business tai toiminta siirtyy muualle. Tässä on minun kommenttini. Ja, Kiitos herra Egmont. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? valiokuntien jäsenten tasolta. Herra Kajer, no niin, ehkä nyt en ole kuunnellut tarpeeksi tarkkaan, mutta minun kiinnostuksen kohteeni tässä valtuuskunnassa oli nimenomaan paikan päällä katsoa, miten, mihin tilintarkastustuomioistuimen raportti on johtanut. Mehän huomasimme tai saimme tietää, että tilintarkastustuomioistuin on moittinut jäsenvaltioita siitä, että ne ovat ottaneet käyttöön yksinkertaistetun menettelyn liian heppoisin perustein ja tämä saattaa sitten johtaa epätäsmällisyyksiin, erityisesti mitä tulee budjetin tulopuoleen. Tämä on minusta hyvin tärkeää. Minä olen budjettivalvonnasta vastuussa. Minä en ole kiinnostunut ainoastaan siitä, mihin rahaa käytetään, vaan myös siitä, mistä sitä tulee. Ja tietysti kiinnostava kysymys tässä on, että saadaanko tulot kerätyksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kysymykseni komissiolle nyt kuuluukin, että että voisiko komissio nyt raportoida meille, miten tilintarkastustuomioistuimen raportti on vaikuttanut? Onko se johtanut mihinkään? Kyllähän meitä on tästä kritisoitu. Ja sitten toinen kysymykseni kuuluu, Nämä yksinkertaistetut menettelyt, nämä ovat tietysti periaatteessa hyviä, koska ne vähentävät byrokraattista taakkaa, mutta onko tämä sitten johtanut ehkä siihen, että valvonta ei enää ole niin tarkkaa? Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä muilta kollegoilta? Näin ei näytä olevan. Joten sitten antaisin puheenvuoron komissiolle, jotta se voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Yeah, we have also, uh... Niin, olemme kiinnostuneena myöskin lukeneet tämän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen näistä yksinkertaistamisista ja itse asiassa tämän pohjalta meillä on ollut tarkistuksia 2009-2010. Olemme käyneet kaikissa jäsenvaltioissa ja tutkineet tällaisia yleisiä tullivalvontastrategioita myöskin yksinkertaistamisen puolesta, mitä tehdään paikan päällä menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Ja olemme nähneet, että osaksi valvonnan vähentämistä on ikään kuin ennakoitu ja tehdään tällaisia etukäteen tehtäviä tarkistuksia ennen kuin vähennetään eh, valvontaa, eli mennään operato- operaattorin toimiin ja katsotaan rekistereitä ja pyritään sitten katsomaan tätä tuotteiden virtaa. Eli katsotaan, että onko järjestelmä vielä valvottavissa, mikäli sitä yksity- yksinkertaistettaisiin. Sitten toisaalta on myös totta, että jos yksinkertaistetaan liian paljon, niin sitten on vaikeampi suorittaa tarkastuksia valvontaa ja siksi komissio sanoo, että tämä toiminta pitäisi kompensoida tällaisilla jälkiselvityksillä ja siksi teemme ö, yhteistyötä esimerkiksi yritysverojen kanssa, eli näin samalla tavalla pitäisi toimia myöskin tullin osalta. Kahden vuoden kuluessa olemme tehneet tarkistuksia näistä yleisistä tullivalvontastrategioista ja sitten olemme kiinnittäneet huomiota näihin yksinkertaistamismenettelyihin paikallisesti ja katsoneet, että näitä tuotteita ei ole sel- annettu tullille selvitettäväksi, mutta on kuitenkin val- niitä on valvottu jollakin tasolla. Ja sitten on tutkittu tutkittu myöskin tällaisia polkemismenettelyjä, eli kuinka on kierretty maksuja. Ja tässä on keskitytty riskiprofiileihin, eli on tehty yhteinen riskinhallintajärjestelmä. Eli neljän vuoden ajan olemme keskittyneet näihin tullitarkistuksiin ja näiden tietojen pohjalta – olemme tehneet temaattisen kertomuksen omassa, omalla osastollamme ja siinä otetaan esille puutteet. Niitä oli noin 170 määritelty ja yli kaksi kolmasosaa näistä on ratkaistu jäsenvaltioissa. Ja jäsenvaltiot tällä hetkellä tekevät kovasti työtä, jotta nämä puutteet saataisiin korjattua. Eli puutteita on ollut paljon, mutta monet niistä on ratkaistu ja monet ovat työn alla tällä hetkellä. En tiedä, onko tämä riittävä vastaus kysymykseesi, mutta... Yeah, thank you very much, Mr. Egemont. Kiitos, herra Egemont. Nyt annan puheenvuoron uudelleen Iljana Ivanovalle, mikäli hän haluaa vielä käyttää loppupuheenvuoron. Ei, hyvä on. No niin, me odotamme näitä vierailuja. Ja sitten kun valtuuskunnat ovat vierailleet paikan päällä, niin jatkamme tätä keskustelua. Kiitos siitä, että komission edustajat tulivat tänne paikalle osallistuakseen keskusteluun. Päätän keskustelun tästä aiheesta ja jatkamme esityslistan seuraavaan kohtaan. Kontvaltuuskunnan vierailu Espanjaan. Äh, herra Vuon oli esittelijä tässä asiassa ja ymmärsin, että tämä ei ollut kovin helppo missio, sillä tässä hän piti keskustella hyvinkin arkaluonteisista asioista espanjalaisten kanssa, mutta annan nyt puheenvuoron kollega Vuonille. Kiitos herra puheenjohtaja. No tämä ei todellakaan ollut kovin helppo valtuuskuntamatka, mutta kyllä tämä oli hyvin kiinnostavaa, eikä tässä nyt mitään kamaluuksia ollut, joten kyllä minu, minulla oli ihan mukava tehtävä johtaa valtuuskuntaa Espanjassa kesäkuussa. Ja aluksi haluaisin kiittää jäseniä osallistumisesta tälle matkalle ja myös sihteeristön jäseniä haluaisin käyttää, koska he tekivät tästä matkasta hyödyllisemmän. Ja taustallahan on juuri se, että Espanja saa valtavasti eh, EU-varoja eh, vuosina 2000 2007-2013 näitä varoja siirretään noin 35 miljoonaa euroa, eh, mutta aluepolitiikan pääosasto on havainnut viime vuosina selkeitä puutteita valvontajärjestelmissä ja muissa, ja senpä takia kontvaltuuskunta päätti lähettää valtuuskuntansa Espanjaan tarkastelemaan näitä väitettyjä epäselvyyksiä Espanjassa tänä vuonna. Ja sitten meitä kutsuttiin tai meitä vähän vähäteltiin, että no me menemme täällä pukumiehet Espanjaan ja kerromme sitten espanjalaisille, miten asiat pitää hoitaa. No ei tämä nyt ihan näin ollut. Ei täällä pelkkiä mustapukuisia miehiä ollut, vaan kyllä meillä oli paljon naisiakin mukana ja tämä, nämä keskustelut käytiin ihan hyvässä hengessä. Ensimmäisenä päivänä tapasimme Eurooppa-asioista vastaavan ministerin ja olimme onnistuneita siinä, että pystymme vakuuttamaan ministerin siitä, että me halusimme auttaa heitä ja ihan objektiivisesti tarkastella, miten asioita voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Ja myös ministerikin vakuutti valtuuskuntamme siitä, että hän kyllä halusi, haluaisi myös, että nämä asiat saataisiin kuntoon ja että valvonta toimisi asianmukaisella tavalla. Ja tämä oli oikein hyvä käynnistys matkallemme. Ja sitten tapasimme myös valtiovarainministerin ja muita julkishallinnon edustajia, useita johtotason henkilöitä, jotka ovat vastuussa EU-varojen käytöstä. Sitten kävimme pitkällisiä keskusteluja näistä mukauttamiskysymyksistä eh, ja siitä, miten sopimuksia tulisi mukauttaa sen jälkeen, kun eh, ne on, tai vanhoja sopimuksia mukauttaa uusien säädösten mukaiseksi. Ja tästä kävimme keskusteluja. Sitten ensimmäisenä päivänä kävimme keskusteluja myös liikenneministerin kanssa, koska liikenneministeriöhän saa eniten näitä EU-varoja käyttöönsä Espanjassa. Ja puhuimme muun muassa eh, ylenpalttisista lentokenttäinvestoinneista ja sitten puhuimme näistä välittäjäelimistä, jotka ovat tässä mukana ja näitä välittäjäelimiä on noin 145 ja se on tietysti usein syy näihin väärinkäytöksiin ja virheisiin ja muutenkin liiallinen hallinnollinen taakka. Espanjalaiset viranomaiset olivat sitä mieltä, että sen takia, että näitä välittäjäelimiä on niin paljon, tai syy siihen, että näitä välittäjäviranomaisia on niin paljon, se johtuu Espanjan hallintorakenteesta ja tätä sitten tarkastelimme myös muina päivinä. Sitten toisena päivänä matkustimme luoti junalla Valensiaan ja sitten tämä oli todella kokemus, koska tämä oli niin nopea juna ja tietysti Espanjassahan on toiseksi laajin, tai pikemminkin maailman toiseksi laajin luotijuna verkko. ja useita hankkeita on rahoitettu tietysti EU-rahoituksella. Kun sitten pääsimme Valensiaan, niin tutustuimme muihin hankkeisiin, ekologisiin hankkeisiin, biokar-hankkeeseen, ja sitten erään äh, teollisuusalueen puhdistushankkeeseen. Ja äh, tarkastelimme, miten tällä alueella EU-rahoitusta on käytetty, käyt, EU-varoja on käytetty. Sitten lehdistötilaisuus järjestettiin sen jälkeen ja meidän valtuuskuntamme herätti paljon huomiota alueella. Toimittajia oli kymmenittäin ja pystyin hyvin tuomaan näkemyksiämme esille ja yritin välittää sellaista viestiä, että me tarkastamme, miten varoja käytetään, mutta haluamme myös olla avuksi ja parantaa varojen käyttöä ja valvontaa. No sitten tutustuimme sosiaaliviraston, sosiaalirahaston hankkeeseen, joka liittyi matkailuun. Ja tässäkin me kävimme hyvää keskustelua Valensian aluehallinnon kanssa. Sitten iltapäivällä tapasimme yhteisön tavaramerkkiviraston edustajia ja keskustelimme heidän kanssaan heidän roolistaan tässä asiassa. Sitten viimeisenä päivänä tulimme takaisin Madridiin ja kävimme keskusteluja aluehallinnon kanssa, siis Andalusian ja Castilla-La Mancha aluehallinnon kanssa. Ja Castilla-La Mancha oli sitä mieltä, että eniten virheitä on löytynyt yhdestä ainoasta asiasta ja sitten todettiin, että tämä ongelmallinen asia täytyy hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Ja sitten vierailimme myös tilintarkastusviranomaisen luona Espanjassa ja sitten lopuksi järjestimme vielä lehdistötilaisuuden. Ja tässäkin viimeisessä lehdistötilaisuudessa meidän pääviestimme oli se, että, että me haluamme auttaa espanjalaisia ja totta kai sanoimme samalla, että emme salli rahojen lepsua käyttöä. Ja sitten kollegat tässä valiokunnassa ovat saaneet tämän muistioni ja toivon, että tässä olen nyt pystynyt kattavasti selvittämään, mitä me Espanjassa teimme ja mitä siellä sanoimme. Ja viime viikolla laadin jo tämän raportin ja sain jo palautettakin jäseniltä. Eeva esimerkiksi otti esille näitä teknisiä virheitä, että pitäisi operatiiviset ohjelmat selkeästi yhdistää tiettyihin rakennerahastoihin ja nämä tekniset kohdat voidaan varmasti korjata, mutta uskoisin, että muuten Tämä raporttini heijastelee hyvin valtuuskuntamme matkaa Espanjaan kesäkuussa. Ja vielä kerran haluan kiittää kaikkia osallistujia. Tämä oli oikein hyödyllinen ja myös mukava matka. Kiitos kollega Vuon tästä raportista. Oli kiinnostavaa kuulla, mitä valtuuskunta teki Espanjassa. Sitten Aderito Pinto aluepolitiikan pääosastolta ja herra Gioffi EMKO-pääosastolta komissiosta ovat täällä paikalla. Tervetuloa. Haluaisitteko se ottaa kantaa tähän asiaan komission puolesta? Niin, kiitos. Itse asiassa en ollut mukana tällä matkalla, vaan toinen kollega oli siellä. Hän on nyt sairastunut, joten hän pahoitteli, ettei päässyt tänään paikalle mutta meillä oli mahdollisuus keskustella tästä asiasta ja aluepolitiikan pääosastolla saimme tämän kertomuksen. Se, tämä matka on ollut erittäin hyvänä, on tehty erittäin hyvänä aikana. Tämä selvittää hieman asioita, joita komissiossa ja tai komission puoleltakin. Ja me uskomme, että on te päästy hyvin eteenpäin Espanjassa, mitä tulee näiden virheiden korjaamiseen ja selvittämiseen. Menneisyydessä olemme olleet sitä mieltä, että nämä virheet ovat olleet systeemisiä ja nämä liittyvät esimerkiksi näihin kilpailumenettelyisiin, mutta nyt olemme sitä mieltä, että nämä jäljellä olevat virheet eivät enää ole systeemisiä. Meillä pitää olla tässä mukana tiettyjä välikäsiä ikään kuin mukana, mutta kyseessä on valvonta-asia. Eli otamme huomioon nämä KONT-valiokunnan, valtuuskunnan havainnot ja 2014-2020 vuosina meillä on hyvät mahdollisuudet saada nämä, tämä tilanne hallintaan siten, että voidaan parantaa näitä valvontatoimia. Eli tämän, tämä on meidän näkemyksemme tästä kertomuksesta. Ja jos teillä on kysymyksiä nykytilanteesta Espanjasta, niin voin antaa teille ihan konkreettisia tietoja siitä. Thank you very much. Keep this... Kiitoksia paljon. Onko pyyntäjä. Rova Ayala Sender, olkaa hyvä. Sí, bueno, yo prefería también escuchar. Kiitoksia, puheenjohtaja. Oikeastaan haluaisin kuulla herra Ortisin, näkemyksiä. Rova Orban on myöskin tullut paikalle. Hänkin haluaa esittää jotakin pyyntöjä, mutta periaatteessa olen kyllä samaa mieltä siitä, mitä herra Vuon sanoi. Pitkälti yhdyn hänen näkemykseensä. Muutamia seikkoja on kyllä vielä avoinna. Olemme saaneet nyt lisätietoa näitä koskien. Komission edustajalta kysyisin erästä seikkaa. Kun vierailimme Espanjassa, Meillä oli määrä saada tilintarkastuskertomus, joka koski Valensian alueen hallintoa. Onko tuo kertomus nyt saatu? Ja miten komissio suhtautui tuohon kertomukseen? Mikä komission näkemys sen osalta oli? Sitten yleisempi kysymys. Vierailumme viimeisenä päivänä aikaan rajoitteet tulivat vastaan, mutta olisin halunnut tietää enemmän tilintarkastushallinto osaston roolista, josta vaikuttaa siltä, että komission kanta oli sellainen, että hallinto auttoi komissiota sen työssä pääsemään eroon näistä systeemisistä virheistä ja että hyvin monin ponnisteluihin hallinnon puolella oli jo ryhdytty ja tämän olisi pitänyt paremminkin, enemmänkin heijastua lopullisen kertomuksen viimeisenä päivänä. En riittävästi aikaa ennättänyt saada, mutta riittävästi ennättänyt saada vastauksia Valensian viranomaisilta on toivottavasti nyt saatu tämä hallintoa koskeva kertomus ja kuulisi millainen komission kannanoton siihen. Miten komissio suhtautuu koko tähän asiaan? Tiedämme kyllä, mikä tilanne Espanjassa tällä hetkellä vallitsee. Tiedämme hyvin, että Valencia on pyytänyt apua Euroopan unionilta, koska talouden tilanne on kovin kiperä tällä hetkellä. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Ortiz. Bien, buenos días. Eh, la aclaración. Niin, hyvää huomenta kaikki. Selvitys on mielestäni yksityiskohta. Ensinnäkin haluaisin onnitella jäseniä, jotka olivat mukana tällä tärkeällä matkalla Espanjaan. Se oli erittäin hyvä matka. Ja sitten yksi selvityspyyntö, mutta tämä on todellakin vain yksityiskohta. Eli tässä viitattiin ohjelmiin, jotka liittyvät rakennerahastoihin, mutta tämä on todellakin vain yksityiskohta. Olen aivan samaa mieltä kaiken muun kanssa. Pienen muutoksen tähän kertomukseen kuitenkin haluaisin, mutta ei todellakaan kyse ole mistään suuremmasta, vain ehdotus minun puoleltani tähän sanamuotoiluun. Ja, vielen Dank. Gibt's weiter? Kiitoksia paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisestikään ei, joten haluaisiko komission edustajaa mahdollisesti vastannut rouva Ajara Senderin kysymykseen? Olkaa hyvä. Perhaps you could hear from uh, DG Employment as well. Ja kenties äh, työllisyyspääosastoon, edustaja voisi myöskin vastata. Tämä voisi olla kovin hyödyllistä. Kyllä se käy. Minä voin vastata regiopääosaston puolesta tähän Valenssia koskevaan kysymykseen. Tärkeitä parannuksia on pyritty saamaan aikaan tehokkuuden osalta. Voisitteko siirtää mikrofonia hieman lähemmäksi, koska nyt ei oikein kuulu? Voimme vahvistaa, että komissio on puuttunut tarkastustuomioistuimen esittämiin huomioihin ja puutteisiin Valencian hallinnossa vuodesta 2010. Espanjan viranomaiset ovat ryhtyneet kokonaisvaltaiseen toimintasuunnitelman toteuttamiseen järjestelmän parantamiseksi ja tarkastusten parantamiseksi kaikkien maksujen osalta siksi, kunnes katsomme, että puutteet on korjattu. Myöhemmin saimme tilintarkastusviranomaisilta ja muilta viranomaisilta tiedon siitä, että puitteisiin oli puututtu ja ryhdytty oikaisemaan niitä ja katsoimme, että menot olivat kunnossa, mutta mitä tulee kahden välikäden rooliin, niihin liittyy edelleenkin ongelmia. Toinen niistä Valensian matkailun edistämislautakunta, AVT. Sen osalta emme voi vahvistaa, että ongelmat olisi ratkaistu. Olemme saaneet kuitenkin Espanjan viranomaiselta tiedon, että tuo virasto ei tästä lähtien enää hoida rakennerahasto-kysymyksiä. Voimme vahvistaa, että mitään maksupyyntöjä ei ole saatu tuolta virastolta enää sen jälkeen. Mitä PIVAan tulee tähän toiseen maksuvirastoon, joka hoitaa valtion tukia? Sen osalta ongelmia on edelleenkin. Tilintarkastusviranomainen ei voinut vahvistaa sitä, että kaikki olisi saatu kuntoon. Emme myöskään voi, tai voimme todeta kuitenkaan, että ne eivät vaatineet komissiolta enää mitään maksuja, joten tältä osin maksuto Pivialle on keskeytetty ainakin väliaikaisesti. Komissio ei suostu maksamaan ennen kuin tilintarkastusoman viranomainen on todettu kaikki suositukset on pistetty täytäntöön. AVT ei vaadi komissiota enää mitään maksuja. Vivian osalta tilanne on sellainen, että sitä nyt seurataan ja tarkkaillaan hyvin läheisesti. Mr. Pinto, Mr. Woven, our Valtuuskuntamme esittelijä halusi myöskin vastauksen työllisyyspääosastolta. Onko tämä mahdollista? Okay, from DG Ample, I mean... Niin, 2010 Emplo-pääosasto, työllisyyspääosasto asetti 13 operatiivista hanketta tällä alalla. Sitten 2011 vuonna neljä laitettiin ikään kuin hyllylle ja mitään parannuksia tilanteeseen Espanjan hallinto- ja valvontajärjestelmässä ei ole havaittu ja kerroimme tilanteen, mitä tulee näihin hyllytyksiin. Ja tällä hetkellä voimme sanoa, että suuri ohjelma – Espanjassa Migratat Empleo. Siinä on mukana joitakin tie- välikäsiä. Se on keskeytetty tällä hetkellä sitten Lucham toinen ohjelma sen osalta. Sekin on keskeytetty osittain yhden välitoimijan osalta, eli viime vuosiin verrattuna parannusta on tapahtunut huomattavasti. And that's the state of play at the... Eli siinä on tilanne tällä hetkellä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. johtopäätöksen omaisesti voisin nyt antaa puheenvuoron Derek Vaughanille. Ole hyvä. Kiitoksia, Jelen puheenjohtaja. Uskoakseni voin puhua aivan lyhykäisesti vain ja tehdä johtopäätöksiä keskustelusta. Kiitoksia selvennyksestä, joka liittyy meidän tekemiimme ehdotuksiin lisätä siiva tähän kertomukseen. Kiitän myöskin muita kollegoita kysymyksistä ja kiitoksia komission vastauksista joihinkin kysymyksiin. Oli hyödyllistä, että komissio vahvisti sen, minkä itse näimme valtuuskuntamatkalla kesäkuussa, eli sen, että virheitä on tehty ja ongelmia on järjestelmässä, mutta että edistystä on saatu aikaan ja tilanne on mennyt parempaan suuntaan. Tietystikin aina lisää parantamisen varaa on. Tämä on hyvin pitkälti valtuuskuntamatkamme johtopäätös kesäkuulta. Oikeastaan ei tässä sen enempää. Kiitoksia kollegoille. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitos kaikille matkalle osallistuneille ja myös sihteeristölle kaikille asianosaisille. On tärkeää, että tätä asiaa seurataan ja kontvaltuuskunnassa voisimme myöhemminkin keskustella, kuinka me tarkastelemme näitä rakenteellisia rahastoja. Rakennerahastoja kuuluvat jaetun hallinnon piiriin. Ja sitten varainhoitoasetuksen mukaisestihan me autamme komissiota tässä valvonta- ja hallintatyössä, mutta totta kai jäsenvaltiot ja alueet ovat ensisijaisesti vastuussa EU-varojen käytöstä. Haluaisin kuitenkin kiittää vielä kerran kaikkia, jotka ovat tähän osallistuneet. No niin, kiitos. Tämä sitten päättää meidän avoimen kokouksemme, kontvaltuuskunnan kokouksen avoimen osuuden. Kiitos kaikille osallistujille. Tämä oli oikein hyvä tiivis keskustelu. Kiitän myös tulkkeja ja muita. Ja päätän tämän kokouksen ja pyytäisin koordinaattoreita jäämään saliin koordinaattoreiden kokousta. Varten pidetään tässä välissä parin minuutin tauko. Okay, um, dear colleagues, uh, dear co- Hyvät koordinaattorikollegat, tarkistan nyt vielä, voivatko kaikki tulla paikalle kokoukseen. Teen tässä pari puhelua.